So, vielen Dank. Meine Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Okei, okay, ich wäre dankbar, wenn die Damen... Olisin kiitollinen, jos lehdistön edustajat voisivat poistua salista. Olette varmaankin ehtineet ottaa jo riittävästi kuvia. Okei. Okay. I think the members should be able to see the prime minister when Kun pääministeri puhuu, niin olisi hyvä, jos parlamentin jäsenet näkisivät hänet. Das Protokoll der Eilisen kokouksen pöytäkirja on saatavilla. Onko siihen liittyen jotain huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, to- Yhdessä voimme toivottaa tervetulleeksi lehterelle istuvan Ales Bialyatskin. Hän on